So if colleagues could maybe, maybe take their seats now. Voisivatko kollegat nyt istuutua ja voimme aloittaa meidän ylimääräisen kehitysvaliokunnan kokouksemme. Hyvät kollegat, hyvät ystävät, minulla on suuri ilo järjestää tämän päivänä kokous tänään Brysselissä, koska joukossamme on hyvin äh, arvostettu vieras, tohtori Denis Mukwege, joka on meidän Saharov-palkintomme voittaja vuodelta 2014. Tohtori Mukwege on hyvin erikoislaatuinen mies, jolla on erityinen sairaala Itä-Kongossa. Minä kuukausi sitten sain vierailla hänen sairaalassaan ja näin, äh, millaista työtä hän tekee erittäin vaikeissa olosuhteissa. Hän hoitaa siellä naisia ja lapsia, jotka ovat äh, kärsineet äh, Itä-Kongon väkivallaista, ovat väkivallan uhreja. Äh, tohtori Mukwege on tullut tänne puhumaan Itä-Kongosta. Hän on tullut kertomaan niistä suurista haasteista, joista tuossa maailmankolkassa on. Nämä haasteet liittyvät kehitykseen. Meidän valiokuntamme, tohtori Mukwege, valvoo kehitysapua ja humanitaarista apua. Ja kun olimme panssisairaalassa, puhuimme siitä, kuinka EU jo tukee sairaalaanne e, ja säätiötänne ja kuinka EU voisi ehkä tehdä enemmän auttaakseen teitä teidän erittäin vaikeassa työssänne. Mm, joten ö, olemme kiinnostuneita kuulemaan säätiön ja sairaalan toiminnasta me tiedämme myös, että Itä-Kongossa eletään nyt vaikeita aikoja samoin kuin suurten järvien alueella. Demokraattisessa tasavallassa Burundissa ja Ruandassa järjestetään seuraavina kuukausina kaikkialla vaalit. Burundissa monet teistä ovat lukeneet lehdistä, että Burundissa on suuria Äh, suurta epävakautta, koska presidentti on ilmoittanut menevän, äh, hakevansa kolmatta kautta. Ja Kongossa on tänä vuonna paikallisvaalit ja 2016 vaalit ja Ruandassa ensi vuonna vaalit. Tämä on siis äh, poliittisesti hyvin epävakaata aikaa ja me meppeinä toivomme, että vaalit voidaan järjestää rauhanomaisessa todellisen demokratian ilmapiirissä ja että kansalaisten etu säilyy. Tohtori Mukwege, te piditte hyvin liikuttavan puheen marraskuussa, kun puhuitte Euroopan parlamentille ja kerroitte työstänne. Ja tiedän, että sen jälkeen, kun olette palkinnon saaneet, olette henkilökohtaisia vaikeuksia joutuneet kohtamaan ja oma turvallisuutenne on vaarassa työssänne Kongon demokraattisessa tasavallassa. Olen hyvin iloinen, että osallistutte tähän kokoukseen. Olitte viikonloppuna osallistuitte avointen ovien päivään ja tänä iltana teillä on erityistapahtuma, joka liittyy Saharov-palkintoon palkintoon, ja jota johtaa Ulrike Lunacek varapuhemiehen, joka on myöskin täällä tänään. Olen myös iloinen siitä, että täällä on AKT ja EUn yhteinen parlamentaarin edustajan kokous edustettuna. Täällä on Louis Michel, joka on äh, Ähm, tämän edustajan kokouksen puheenjohtaja. Pyydän, että hänkin äh, sanoisi sanasen ennen kuin annan tohtori Mukvedille puheenvuoron. Louis Michel. Madame la Présidente, cher docteur Mukwege, chers collègues, mesdames, messieurs. Hyvät herrat, hyvät ystävät, hyvä tohtori Mukwege. Tohtori Mukwege, hän ei enää tarvitse esitellä, mehän kaikki tiedämme, että hän on todellinen esimerkki rohkeudesta, jota kannattaa ihailla. Todellinen tämän vuosisadan esimerkki. Hän on muuttanut historiaa, näinkin voisi sanoa, ja haluan myös muistuttaa tästä Margaret Jossenerin lainauksesta. Tohtori Mukwege vie eteenpäin taistelua perääntymättä. Hän on määrätietoinen ja taistelee määrätietoisesti ö, pimeyden voimia vastaan. Ja hän on yksi niistä todellisista tekijöistä meidän ajallamme. En tiedä, tietääkö hän sen, mutta minä sain äskettäin kirjan, joka on juuri julkaistu. Sata ö, vuosisatamme sankaria on tämän kirjan nimi. En tiedä, tiedätkö sen, mutta olet mukana tässä suurten sankarillisten tämän vuosisadan henkilöiden luettelossa. Se on todella hienoa ja todella ansaittua. Tämä palkinto osoittaa myös sen, mitä te edustatte meille. Kyseessä on pastori, gynekologi, kirurgi, Pansin sairaalan perustaja Bukavussa. Hän on universalisti, todellinen humanisti, tunnettu Afrikassa ja muualla. Ja minusta kaikkein huomattavinta on Mukwegissä hänen erinomainen kykynsä kuunnella kaikkein köyhimpiä, kaikkein heikommissa asemassa, kuunnella naisia, jotka ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan uhriksi, kuunnella niitä, joilta tulevaisuus on viety, joilta toivo on viety ja joilta on viety jopa olemassaolon oikeutus. Hän pyrkii joka kerta sytyttämään uudelleen elämän liekin jokaisessa henkilössä, myös sen jälkeen, kun he ovat joutuneet tutustumaan kaikkein kammottavimpaan. Hänellä on mahdollisuus. Ihminen, ihmistä voidaan arvioida sen mukaan, kuinka paljon hän kykenee antamaan, eikä sen mukaan, kuinka paljon hän kykenee vastaanottamaan. Hän taistelee vihaa ja väkivaltaa vastaan, pyrkii oikeuteen ja pyrkii saamaan kansalaisyhteiskunnan liikkeelle. Hän on aivan, hänellä on aivan erinomainen kyky saada ihmiset ajattelemaan. Hän on saanut kansainvälisen yleisönkin toimimaan niin, ettei se enää kykene sulkemaan silmiään tältä kauheudelta. Minun mielestäni kaikkein huomattavinta on se, että kyseessä on tiedemies. No siis lääkäri hän on uskomies, koska, koska uskonto vaikuttaa hänen voimakkaasti. Ja se on hänelle myöskin inspiraation lähde. Mutta ennen kaikkea hän on henkilö, joka uskaltaa kyseenalaistaa politiikan. Hän ei sinänsä tee politiikkaa, mutta hän ilmaisee itseään aivan selkeästi ihmisenä, ihmisenä jolla on etuoikeutettu asema sen tarkkailijana, mitä hänen yhteiskunnassaan tapahtuu. Ja hän näin vaikuttaa tiettyjen auktoriteettien omaan tuntoon. Te herätätte myös meidän omatuntomme ja se on erittäin tärkeää. Se on äärimmäisen tärkeää, koska luonnollisestikin me aivan helposti suullisesti ilmaisemme myötätuntomme, mutta teillä on aivan erinomainen kyky esimerkkinne avulla, jonka osoitatte myöskin saada meidät liikkeelle. Saitte Saharovin palkan, palkinnon ja kaikki tukivat teitä tässä talossa. Nyt olette tutustuneet parlamenttiimme, sekin on tärkeää. Ja tietysti jatkamme taistelua teidän rinnallanne. Eli enemmän kuin koskaan täytyy toivoa, että saatte taakse yhä enemmän tukea, että kykenisitte todella muuttamaan näiden naisten kohtaloa ja elämää, jo naisten joista on ikään kuin tullut tällainen sodan vipu. Meidän täytyy onnitella teitä, enkä halua puhua tämän pidempään, mutta kaikkien täällä olevien parlamentaarikkojen nimissä haluan vain kertoa ihailustamme ja tuestamme, jota teille haluamme osoittaa, ja myöskin veljeydestämme. Um, thank, thank you, um, Louis Michel. Kiitoksia oikein paljon, Louis Michel kollegat olette nähneet Dr. Mukwege'n aikaisemminkin. Nyt annan hänelle puheenvuoron, tai voi kertoa meille enemmän Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta ja siitä, miten me voimme auttaa työssämme täällä valiokunnassa, kuinka voimme tukea hänen säätiönsä erinomaista työtä. Doktori Mukwege, teillä on puheenvuoro. Hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, Ensinnäkin haluan kiittää teitä tilaisuudesta osallistua tämän Euroopan parlamentin kehitysasioiden valiokunnan ylimääräiseen kokoukseen ja keskustaa teidän kanssanne Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta. Erityisestikin olen liikuttunut suorastaan, koska kuten Louis Michel totesi, te olette osoittanut solidarisuuttanne ja haluanne tukea meitä tässä taistelussa. Joskus tunnemme olemaan, olevamme yksin. Ja joskus tätä taistelua on vaikea käydä, koska meitä pelotellaan, uhataan jatkuvasti. Me teemme yksinkertaisesti tehtävämme. Me tuemme naisia, jotka ovat joutuneet sukupuolisen väkivallan kohteeksi Kongon demokratisessa tasavallassa. Teemme vain työtämme ja teemme tätä työtä siksi, me että tiedämme, että heillä on oma paikkansa meidän yhteiskunnassamme ja että tämä paikka on paikka, jonka hyvin ansaitsevat, koska ei voisi kuvitella Kongoa ilman, että puolet väestöstä on siinä mukana, mukaan luettuna hyvät nuoret ja tytöt ja naiset. Heillä on oma asemansa. Ra- kehitystä ei saada aikaan ilman turvallisuutta ja vakautta. Me voimme hyvinkin paljon satsata kaikenlaiseen ja investoida, mutta ilman vakautta ja turvallisuutta ei ole kehitystä. Turvallisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat ennalta ehtoja, väjämättömiä sellaisia, kaikille ponnisteluille, joilla pyritään kestävään kehitykseen. Mitä tulee Kongon demokraattiseen tasavaltaan vuonna 2013? Me Kongossa olimme hyvinkin toiveikkaita silloin, kun allekirjoitettiin Addis Abeban puitesopimus, joka koski rauhaa ja turvallisuutta ja yhteistyötä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja suurten järvien alueella. Euroopan unioni on tämän puitesopimuksen takaja Kansainvälisen yhteisön poliittinen ja diplomaattinen sitoumus prosessiin, jolla taistellaan epävakauden syitä vastaan, epävakauden, joka on ollut tosiasiassa Kongo itäosassa viimeistä 20 vuoden ajan yhdistettynä rauhan ja kehityksen strategian, jota tukee Maailmanpankki, on tällä hetkellä uhattuna. Aiemmin oli pientä toivoa. Tänä päivänä Tämä puitesopimus on vakavasti uhattuna kahden, kahdesta syystä. Ensinnäkin maan turvallisuustilanne on heikentynyt, kuten rouva puheenjohtaja Jure totesi, ja aivan yhtä lailla ennen vaaleja maassa valitsee räjähdysherkkä tilanne. Ensinnäkin turvallisuudesta. Kongon itäosa on edelleenkin erilaisten konfliktien riepottelema Konfliktin taustalla ovat kotimaiset ja ulkomaalaiset puolisotilaiset joukot, jotka kyllävät siellä kauhua suurissa osissa maata. Niissä osissa maata, joissa valitettavasti kyllä valtionvalta loistaa poissaolollaan. Asestettujen joukkojen neutralisointi maan itäosassa näistä lähinnä FDLR ja ADF-NALU eli Ruandan demokraattinen vapautusarmeija ja ADF Nalu on kaikkea muuta kuin saatu toteutettua käytännössä syynä tähän on ollut se, että Kongon armeija ei ole riittävästi yhteistyötä Monuskon joukkojen kanssa. Monusko on YK Itä-Kongon vakauttamissa rauhanturvaoperaatio. Tammikuussa 2015 Kongon armeija aloitti sotilasoperaation, joka kohdistuu FDLRään ilman, että Monuskon interventioprikaati oli mukana toimissa, vaikka MONUS koulutui kuukausien ajan mukana tämän operaation suunnittelussa. Syynä oli se, että YK on ihmisoikeuksien liittyvää due diligence-politiikkaa täytyy aina kunnioittaa, ja tässä ihmisoikeudet ovat ennalta ehto Tästä syystä Monusko ei voi osallistua sellaisiin sotilaallisiin operaatioihin, joita johtavat upseerit, joita epäillään tai on syytä epäillä ihmisoikeusloukkauksista, humanitaarisen lain loukkauksista, niin kuin tässä tapauksessa YK standardien mukaan oli syytä olettaa. Haluan täsmentää, että me kansalliset emme kerta kaikkiaan ymmärtäneet tästä mitään. Kaikki nämä upseerit, jotka johtavat Kongon armeijaa, kuinka sillä voidaan ylipäänsä valita sellaisia upseereita, johtavan operaatioita, upseereita, joilla ei ollut puhtaita jauhoja pussissa. Mikäli oli epäil- syytä epäillä heidän taustojan, tämä olisi voitu ratkaista jollakin tavalla rauhanomaisesti, ja tämä sitten olisi pitänyt hoitaa toisella tavalla ratkaista ongelma, jonka ongelma ratkaisussa kipeästi nyt odotetaan. Adias Nalu, joka puolestaan kuuluu jihadistiseen Al-Shabaab-liikkeeseen jatkuvasti kylvää kauhua pohjoiskivussa. YK on joukkojen kimppuun on kahteen otteeseen hyökätty Benin alueella ja jotakin rauhanturvaajia on saanut surmansa. Sen kun toteuttanut YK on turvaneuvoston niille antamaa mandaattia suojella siviilejä. Perjantain vastaisena yönä viime viikolla seitsemän henkilöä murhattiin julmasti teräaseilla tuon vilisen toimesta. Siviiliuhrien määrä tuolla alueella on nyt 300 henkilön suuruinen viimeisten viiden kuukauden aikana ja takana on, ovat ADF-nalun joukot. Saaropalkinnon saajana Halusin mainita tämän ryhmittämän tekevät murhat ADF Nalu riehutulla alueella. Valitettava kyllä. Muistotilaisuuden yhteydessä sain vielä tämänkin tiedon. Tämän paikan jakamisen yhteydessä sain tuon tiedon. Tuo joukkio saa siellä rankaisematta riehua. Ei kukaan estä heitä jatkamasta näitä hirmutekojaan. On äärimmäisen tärkeää, että yhtäältä Euroopan unioni jatkaa ponnisteluitaan ja tukee Kongon viranomaisia saamaan aikaan syvällisiä uudistuksia turvallisuussektorille, mukaan luettuna armeija, poliisi, mutta myöskin oikeuslaitos ja vankinhoitolaitos. Ja toisaalta täytyy varmistaa, että Kongon armeija ja monisko yhdistävät voimansa, jotta he saavat lopetettua tämän väkivallan ja ihmisoikeusrikkomusten noidan kehän ja väkivallan kehän. Hyvin monia resursseja tähän jo käytetty. Hyvin paljon on tehty ponnisteluita jo, mutta valitettavaa kyllä, kun on armeija ja poliisi, jotka eivät pysty suojelemaan siviilejä niin kauan kuin tilanne on tämä, ratkaisu ei ole. Koulutusta tarvitaan ja syvällisiä muutoksia tarvitaan turvallisuussektorille. Uskomme, että tämä on yksi avain, jonka avulla voidaan varmistaa se, että tuon alueen turvallisuustilanne pikkuhiljaa alkaa parantua ja voidaan alkaa puhua kehityksestä. Mitä sitten vaaleihin tulee? Kongossa ja naapurimaissa on edessä monia vaaleja seuraavien kolmen vuoden aikana. Huhut, että nykyinen hallinto haluaisi vahvistaa asemaansa, huolestuttaa ihmisiä ja haluan pitääkin vallasta. Kansalaiset monia kysymyksiä. Joskus äh, he ovat hiljaa ja vaikenevat. Perustuslain vastaisesti jotkut presidentit kuitenkin asetuvat ehdokle johtajassa asemassa olevien halu pysyä vallassa vaarantaa alueisen rauhan ja saattaa johtaa uuteen epävakauden noidan kehän. Mitä Kongon tulee, vaalien aikataulu on asetettu kyseenalaiseksi ja pikaisesti toteutettu vallan hajauttaminen viimeisten kymmenen vuoden aikana tai mitä piti tehdä kymmenen vuoden aikana, on tehtykin kahden vuoden aikana, ja tämä nopeutettu prosessi saattavat saattaa johtaa siihen, että on suuriakin epäilyksiä sen suhteen tai epäluuloisen suhteen, että vaalien aikataulu saattaa vielä muuttua. Joten kaikki eivät pysty valmistautumaan vaaleihin ajoissa ja kerätä riittävästi rahoitusta niitä varten. Yleinen ilmapiiri vaalien alla on hyvinkin jännittynyt. Poliittista väkivaltaa esiintyy ja eri vapauksia on otettu rajoittaa. Kinshasasta Busumpuran saakka kansalaisten mielenosoituksia on tukahdotettu. mielenosoituksia on varittu muutoksia ja demokraattista, demokraattisia uudistuksia ja uhrien määrä on suuri. Bujumburassaan on ihmisiä kuullut päivittäin. 1993 se, mitä alkoi Ruandasta, on jatkunut tänäkin päivänä ja on levinnyt, tämä epäkohta levinnyt Kongoon. Ihmisiä pelotellaan ja uhkaillaan. Ihmisoikeuksien, ihmisoikeusaktivistit, jotka puolustavat niitä, jotka on vangittu, ja varsinkin Filimbin milisijoukot Kinshasassa ja Gomassa, ovat äh, toimineet aktiivisesti. Monia on vielä vankilassa niitäkin, jotka ovat passiivisesti vaatineet demokraattisia muutoksia omassa maassaan. Heitä istuu vankilassa tälläkin hetkellä. Rova Fatu Jauda hiljattain, hän on siis kansanrikostuomioistuimen syyttäjä, ilmaisi huolensa tästä väkivallan pahentumisesta, joka saattaa johtaa vielä siihen, että asia, tullaan käsit- asia muodostuu niin vakavaksi, että se tullaan käsittelemään kansallisesta rikostuomioistuimessa. Rouva puheenjohtaja, kaikki hälytysvalot ovat nyt punaisella, mutta reaktiot, vastaukset viipyvät. Nyt täytyy toimia, jotta voidaan välttyä uudelta katastrofaaliselta humanitaariselta tilanteelta ja uusilta uhrauksilta siltä, että kokonainen sukupolvi joudutaan uhraamaan sukupolvi, joka toivoo parempaa tulevaisuutta. Kansainvälisen ja EUn täytyy kannustaa kaikkia osapuolia vuoropuheluun ja siihen, että erilaisia vapauksia lainetaan. Euroopan unionin jäsenvaltioiden täytyy seurata ja auttaa ja tukea vapaiden ja uskottavien vaalien järjestämisessä. Eurooppalainen demokratia ja ihmisoikeusväline voisi myötävaikuttaa siihen, että voidaan ponnistella ja saada aikaan tilanne, jossa Kongon kansalaisyhteiskunta pystyy varmistamaan valvonnan ja kansalaisten valistamiseen ja sen, että kansa voivat osallistua paremmin ja samalla saataisiin viranomaisista, valtaapitäjistä paremmin tilivelvoisia. Kongon demokraattisessa tasavallassa hyvän hallinnon aikansaaminen on tärkeä asia ja viranomaisten täytyy yhdessä kansallisten kumppaneiden kanssa sitoutua konkreettisesti saman aikaan parannuksia, kun ajatellaan hallinnon avoimuutta ja yhteistä asioiden hoitoa ja korruption vastaista taistelua. Kaksi viikkoa sitten erityisen neuvonantajan erityis, erityisneuvonantaja puhui korruptiosta, varjon väärinkäytöstä ja totesi, että 15 miljardia oli Kongon demokraattisesta tasavallasta kadonnut väärin taskuihin korruption myötä. mitä kehitystä voidaan saada aikaan, mikäli tällä tavalla rahoja kavalletaan. Taistelu korruptiota vastaan on äärimmäisen tärkeässä asemassa, mikäli halutaan saada kehit- maa kehityksen tielle. Ilman, että konkreettisia ponnistuksia tehdään turvallisuustilanteen parantamiseksi ja demokraattisen hallinnon varmistamiseksi, kehitysapu ei voi auttaa sillä ei voida vahvistaa instituutioita, ei se voida parantaa ihmisten elinolosuhteita, eikä sillä voidaan myöskään taistella köyhtä vastaan. Tämä apu kerta kaikkiaan menee vain to- tiettyjen henkilöiden taskuun, eikä se mene tavallisten kansalaisten hyödyksi. Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, puheenvuorossani Strasbourgissa, kun Saarovin palkinto myönnettiin, painotin sitä, miten tärkeää on se, että Kongon demokraattinen tasavalta on maa, jolla on riittävästi luonnonvaroja sekä ja inhimillisiä ja aineellisia voimavaroja, jotta se voi taata itsenäisen kehityksensä. Minun maani on aina ollut avainasemassa globalisoitumisessa ja nykyaikaisen maailman kehityksessä. Esimerkkinä kumi mahdollisti aikoinaan autoteollisuuden kehittämisen. Uraani puolestaan oli mukana päättämässä toista maailmansotaa. Tina, Wolframi ja Tantaali ovat saaneet aikaiseksi viestintävallankumouksen. Ja Kongo on aina ollut edistyksen keskiössä. Ja Kongo on aina ollut läsnä, kun maailma on sitä tarvinnut edistykseensä. Mutta tämä edistys valitettavasti ei koskaan ole ollut puhdasta eikä yhteistä. Ne luonnonvarat, jotka mahdollistavat edistyksen Euroopassa ja muualla maailmassa, ovat, eivät ole meitä edesauttaneet paikallisyhteisöjen kehitystä, vaikka näitä mineraaleja louhitaan sieltä – se on pelkästään mennyt tiettyjen ahneiden ja häikäilemättömien liikemiesten ja johtajien taskuun. Tänä päivänä voitte olla mukana kirjoittamassa uutta Kongon historiaa, joka pohjautuu molempia hyödyttävän vaihtoon tilanteessa, jossa molemmat voivat voittaa. Hyvät näistä herrat, hyvät edustajat, ihmisoikeudet muodostavat eivät pelkästään Euroopan unionin perusarvoja, vaan ne ovat myös tavoitteita, joita se käyttää ulkosuhteissaan. Vie eteenpäin rauhaa, demokratiaa, niin kehittää sitä ja vahvistaa sitä, kuten myöskin oikeusvaltioperiaatetta. Nöyränä toistan uudelleen tänään täällä Euroopan parlamentin edustajille vetomukseni, jotta nämä olisivat yhä enemmän painottamassa talouspolitiikan ja ihmisoikeuksien välistä yhteyttä jota ne asettaisivat ihmisarvon taloudellisten ja rahoituksellisten kysymysten keskiöön. Meillä on nyt historiallinen tilaisuus olla mukana rikkomassa niitä yhteyksiä, joita tällä on verimineraalien kauppaan. Ja tuo tilaisuus tulee teille erityisesti seuraavassa täysistunnossanne tämän kuun lopussa. Kyseessä on yksi toistuvien konfliktien syistä, jotka ovat johtaneet myös ihmisoikeusrikkomuksiin ja seksuaalisen väkivallan laajamittaiseen käyttöön, jonka uhrit ovat hoidettavina pansissa jo vuosien ajan. Sitova lainsäädännön hyväksyminen, joka kohdistuu mineraaleihin, mahdollistaa sen, että Euroopan unioni voi myöskin noudattaa OECDn normeja, jotka koskevat hankintaa, ja lisäksi se noudattaisi niitä sitovia säännöksiä, joita jo Yhdysvalloissa ja useissa Afrikan maissa, mm, kuten myöskin Kongon demokraattisessa tasavallassa on hyväksytty. Se lisäksi välittäisi selkeän viestin liike-elämälle ja vastaisi avoimuustoiveeseen, jota eurooppalaiset kansalaiset ja kuluttajat ovat e-, e-, esittäneet. Mitä huolettaa se, että komission, Euroopan komission ehdottama säännöstö on aivan liian heikko, että se saisi aikaiseksi todellisen muutoksen. Se jättää maahantuonnille valinnanvaraa sen suhteen, haluavatko nämä tuoda maahan kyseisiä mineraaleja vai eivät. Vapaaehtoismekanismi, jonka tavoitteena, joka tässä on tavoitteena, kohdistuisi vain 0,05 prosenttia yrityksistä, jotka kaupaavat mineraaleja Euroopan unionissa. Toisin sanoen, jos komission ehdotus hyväksytään, yksikään yritys ei ole eh, juridisesti sidottu varmistamaan, osallistuuko se konfliktien rahoittamiseen tai ihmisoikeusloukkauksiin. Asianmukaisen huolellisuuden menettelyt, jotka ovat sitovia, valitettavasti kohdistuvat vain niihin 20 sulattamoon ja jalostamoon, jotka näitä kolme mineraalia jalostavat ja sulattavat Euroopassa. Me tarvitsemme juridisia velvoitteita, jotka soveltuvat kaikkiin yrityksiin, jotka saattavat asettaa mineraaleja eurooppalaisille markkinoille muodossa missä hyvänsä. Emmekä, että, emmekä sitä, että menettelyt kohdistuvat vain kouralliseen jalostamoita tai sulattamoita. Me menemme myös pidemmälle, sillä me pyydämme teitä tukemaan ja vahvistamaan niitä mekanismeja, jotka Suurten järvien alueen kansainvälinen konferenssi on luonut. Niiden tavoitteena on varmistaa se, että mineraalien louhinta kunnioittaa työntekijöiden oikeutta, esimerkiksi lasten oikeuksia. Me tiedämme, että lapsia on näissä kaivoksissa ja että naiset joutuvat siirtymään alueita, koska näitä kaivoksia louhitaan. On erittäin tärkeää, että tällainen sertifiointi saadaan aikaiseksi ja että se tapahtuu avoimella tavalla ilman sotilaallista välintuloa. Hyvin usein nimenomaan hallitusten joukot pitävät yllä näitä louhoksia. Tällainen sertifikaatti mahdollistaa sen, että voidaan selventää, mitkä kaikki ne alueet ovat, joissa louhinta tapahtuu oikealla tavalla. Sillä jos hankintaketjun ja jäljitysketjun ensimmäinen linkki, lenkki ei ole puhdas, ne tuotteet, joita me päivittäin kulutamme, ovat myös kongolaisten naisten veren tahraamia arvoisat jäsenet, se, että otetaan, meidän tulee ottaa käyttöön kaikki energiamme, jotta voimme saada aikaiseksi rauhan, kestävän kehityksen Kongon demokraattisessa tasavallassa ja suurten järvien alueella. Kiitoksia. Olen erittäin kiitollinen siitä, että olette täällä paikalla näin maanantai-iltapäivänä. Dr. Mukwege, you've given us a real tour. Tohtori Mukwege, te annatte meille oikein hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä suuria haasteita Kongon demokraattisella tasavallalla ja suurten järvien alueella on. Kollegalla varmasti on kysymyksiä, joita he haluavat esittää, ja ensimmäinen kollega on herra Stier EPPstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja lämpimästi tervetuloa tohtori Mukwegelle jälleen kerran tänne Euroopan parlamenttiin. Kiitoksia että olitte täällä myös lauantaina avoimien päivien tapahtumassa, jossa keskustelimme naisten keskeistä roolista kehityksessä, mutta kiitoksia erityisesti siitä kaikesta työstä, mitä teette Kongon demokraattisessa tasavallassa. Sitä on kutsuttu sankarilliseksi ja sitä se todellakin on. Me arvostamme sitä kovasti. Äh, aivan oikein sanoitte, mikä on äh, kehityksen ytimessä, kun mainitsitte, että täytyy huomioida poliittisten ja taloudellisten instituutioiden laatu Kongon demokraattisessa tasavallassa. Ja tämä on EPPlle ja myöskin muille parlamentin ryhmille tärkeää. Me teimme päätöslauselman uudesta maailmanlaajuisesta puitteistosta ja nostimme esiin juuri tämän kysymyksen, koska meidän todellakin täytyy puuttua korruptioon, laittomiin pääomavirtoihin. Me haluaisimme, että komissio myös antaisi tiedonannon näistä kysymyksistä. Te puhutte myös konfliktimineraaleista, kuten tiedätte, Euroopan parlamentti on jo eri valiokuntien työssä Äh, ottanut käyttöön tämän ajatuksen pakollista sertifioinnista. Katsottava sitten, kuinka laajaa tämä on, mutta kyllä tässäkin on tapahtunut liikkumista siitä, mikä on ollut komission alkuperäinen ehdotus, ja tietenkin keskustelua käydään vielä. Mutta lopulta äh, kysymys kuuluu myös, miten äh, instituutiot toimivat ja kuinka EU edistää hyvää hallintotapaa, oikeusvaltioperiaatetta Kongon demokraattisessa tasavallassa, kuinka teemme yhteistyötä teidän kanssanne ja niiden kanssa, jotka edistävät demokraattisia arvoja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Haluaisin korostaa tässä yhteydessä ryhmäni täyttä tukea näille ponnisteluille ja olemme tietenkin kuulleet kaikki eh, puheenvuoronne ja kiitämme teitä jälleen kerran hyvästä työstä. Kiitoksia herra Stier. Sitten edustaja Silva Pereira sosialistiryhmästä. Obrigado. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Haluaisin eh, viittaa siihen, mitä edellinen puhuja sanoi. Hyvä, että äh, kollegat, kun kuulimme, mitä herra EG sanoi, niin täytyy sanoa, että niin kuin aina, hän puhui hyvin innoittavasti ja hän oli erittäin vakuuttava puheessaan. Ensinnäkin hän totesi, että kaikki merkkivalot ovat nyt punaisella. Mikäli tarkastellaan Kongon demokraattisessa tasavallassa valitsevaa tilannetta ja tilannetta varsinkin koko suurten järvien alueella, on äärimmäisen vaikea päättää, mikä tilanne on kaikkien kiireisin, mihin ensimmäisenä pitäisi reagoida. Pitäisikö reagoida naisten oikeuksien loukkaamisen tai naisten äh, lisääntyneistä terveyteen liittyviin ongelmiin vai pitäisikö reagoida yleiseen ihmisoikeustilanteeseen, joka on suorastaan hätätilanne, vai pitäisikö turvallisuustilanteeseen nopeasti puuttua tai poliittiseen tilanteeseen vai mikä on kaiken kiireisen tilanne, ehkä korruptiotilanne. Erittäin suuren vaikutuksen Mugwegen puheenvuorossa teki nähdäkseni seuraava seikka. Kun otetaan huomioon nämä kaikki kiireiset tilanteet, siitä huolimatta te muistatte, mitä näiden syiden taustalla on, mistä tämä kaikki juontaa juurensa, ja te olette varmis suhtautumaan tilanteeseen rakentavalla tavalla ja haluatte tarttua ongelmien alkujuuriin ja kitkeä ne pois. Nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun kuulemme, kuinka kirurgi päivittäisessä työssään johtaa sairaalaa ainutlaatuista on pikemminkin se, että te sanotte, että ei riitä, että me vain reagoimme hätätilanteisiin. Meidän täytyy puuttua tilanteiden syihin ja taustoihin, ja tämä tarkoittaa sitä, että EU täytyy varmistaa, että kaikessa politiikassa politiikassaan EU on johdonmukainen. Ja kehityspolitiikka kulkee käsikädessä kauppapolitiikan ja ihmisoikeuspolitiikan kanssa. Niitä ei voi erottaa toisistaan. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että meidän täytyy omaksua johdonmukainen lähestymistapa, erittäin rakentava sellainen. Sosialistiryhmän nimissä haluaisin todeta, että meidän toivomme mukaan parlamentti pystyy vastaamaan tähän hätätilanteeseen, joka nyt vallitsee, ja toivon mukaan pystymme hyväksymään jonkinlaisen sertifiointijärjestelmää, pakollista sertifiointijärjestelmää koskevan asetuksen sen sijaan, että luotetaan itse sertifiointiin. Sertifiointijärjestelmän täytyy olla tehokas ja vaikuttava. Meidän täytyy varmistaa, että kun on kyse tuotantoketjusta tai tavarantoimitusketjusta, kaikki nämä mineraalit ja muuta luonnonvarat ovat katettuina. Meidän täytyy varmistaa parlamenttina, että tämä toteutuu käytännössä. Haaste on nyt täysin päivän selvä. Meidän täytyy laatia säännöt, ja tämän jälkeen täytyy tarkastella jatkovaihetta, eli sitä, miten täytäntöönpano saadaan toteutumaan. Tässä suhteessa meidän täytyy varmistaa se, että pystymme saman aikaan pakkosertifiointijärjestelmän, jonka piirin tulevat kaikki malmit ja mineraalit, jotka ovat näiden konfliktien taustalla. Täytyy varmistaa, että mitä tahansa sääntöjäkin sääntö hyväksytäänkin, ne pistää myöskin täytäntöön. Tästä tulee vielä valtaisa haaste meidän instituutioillemme ja myöskin maan omille instituutioille, koska maan omien instituutien tilanne on kovin hutera. Ja kun pistetään täytäntöön uusia sääntöjä, tähän liittyy haasteita. Mikäli luodaan järjestelmä, jonka tarkoituksena on tuoda jonkinlaista järjestystä malmien ja mineraalikauppaan, mitä me voimme tehdä sen varmistamiseksi, että lakeja kunnioitetaan ja lailla saadaan aikaan käytännön ratkaisuja ja tulosta. Tähän me pyrimme. Gentini for Green Judith Argentiini vihreästä ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tohtori Mukveike siitä, että jälleen kerran vierailette täällä luonamme Euroopan parlamentissa. Arvostan kovasti selkeää näkemystänne konfliktimineraaleista ja arvostan sitä, että te annatte meille tämän selkeän näkemyksen tai mielipiteen. Ja täytyy sanoa tämä ehkä kollegoille, mutta tämä ehdotus, että parlamentti eh, nyt eteenpäin sitovaa lainsäädäntöä on aivan oikea. Ja te sanoitte, että tämä eh, kansainvälisen kaupan valiokunnan ehdotus, joka on nyt pöydällä, kattaa vain 20 jalosta täällä Euroopan unionissa, mutta koneet, kuten tämä minun kännykkäni, niitä ei tuoteta Euroopan unionissa, ja me tarvitsemme myös maahantuontisääntöjä, jotka käsittelevät valmiita tuotteita, että pystyisimme vaikuttamaan paikan päällä. Minulla oli mahdollisuus vierailla muutamassa kaivoksessa kaksi vuotta sitten Pohjois- ja Eteläkivussa. Näin työskentelyolosuhteet. Huomasin, millainen hinta kilosta riittiä maksettiin e, ja ihmiset eivät pystyneet toimimaan oikein. Kaupankäynti virallisten kanavien kautta tuottaisi vähemmän rahaa kuin salakuljetusmaasta. Teillä on maa, joka on valtaisan rikas, josta teidän pitäisi pystyä hyötymään joten olen erittäin iloinen, että autatte meitä löytämään oikean polun, että pystymme tämän luonnonvarakirouksen murtamaan ja tämällä parlamentilla ensi viikkoina on mahdollisuus osoittaa, että olemme vakavissamme, kun haluamme pysäyttää sodan Itä-Kongossa. Kiitoksia. And does any other colleague wish to take the floor? Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Äh, niin, herra Dias Gracias, señora presidenta. Quiero agradecer también. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tohtori Mukwegia siitä, että hän tuli tänne paikalle tänään. Tunnustan hänen sitoumuksensa Suurten järven alueen vainotuille naisille ja sitoumuksensa Kongon demokraattisella tasavallalla. Tohtori Mukwege puhui turvallisuudesta. Hän puhui alueella toimivista puolisotilaista joukoista. Voisikohan teidän vaikutusvaltanne ulottua kautta tuon alueen? Ja puhuitte myös siitä, että useita ennakkotapauksia on myöskin tuolla alueella. Ihmisiä on tapettu vaaliprosessien aikana ja Burundissa on tällä hetkellä vaalit. Voisitteko kertoa hieman lisää siitä, mitä Burundissa tapahtuu? ja miten se liittyy tähän yleiseen turvallisuustilanteeseen. Kiitoksia Charles Gören. Merci. Äh. Kiitoksia paljon. Minulla olisi kysymys tohtori Mukwegelle. Kiitän häntä muuten siitä, että meillä kerran keskuudessamme Euroopan unionin ongelma, kun se pyrkii toimimaan kehityspolitiikan puolella, on seuraavanlainen Brysselin kanta katsottuna. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot joutuvat tekemään työtä kumppanussuhteessa. Ja sen täytyy kunnioittaa virallista vastapuolta, joka on maan keskushallinto, maan, jossa toimitaan. Näettekö te jotakin rajoja, joita Kongon viranomaiset asettavat niille toimille, joita pitäisi taikka pitäisi voida taikka mitä Euroopan unionin hausit ottaa Kongossa Lisäkysymys. Kansainväliset vir- viralliset toimijat, jäsenvaltiot ja Euroopan unioni, e, mikäli niitä ei hyväksytä toimijoiksi, niin mitä liikkumavaraa kansallisjärjestöllä on korvaavia, korvaavina toimijoina? miten ne pystyvät toimimaan. Äh, Mr. Venta, Mr. Venta. Kiitoksia. Ja edustaja Venta, joka oli lausunnonlaatija täällä kehitysvaliokunnassa konfliktiminen. Kiitoksia. Minä seuraan teidän puheitanne, herra tohtori Mukwege, hyvin usein. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, minä olen valmistelija täällä Euroopan parlamentissa ja yritämme löytää ratkaisuja, jotka voisivat olla tyydyttäviä myös teille. Äh, sillä tehän äh, edustatte maatanne täällä. Me puhumme äh, täällä jatkuvasti pakollisesta ja vapaaehtoista sertifioinnista. Tarvitaanko mielestänne vielä lisätoimenpiteitä, jotta poliittinen vakaus Kongossa voidaan varmistaa, sillä sehän on tietenkin tärkeä tekijä, kun halutaan vähentää tätä konfliktimineraali-ilmiötä. Tämä voisi olla hyödyllistä kehityspolitiikan kannalta. Kiitoksia. Um, thank you very much. Kiitoksia. Edustaja Becerra. Muchas gracias, presidenta. Gracias, doctor Mukwege. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tohtori Mukwege. Arvostan kovasti sitoumustanne ja juuri teidän työnne ansiosta valitsimme teidät Saharovin palkinnon saajaksi. Useat kollegat ovat puhuneet siitä, miten merkittävä tämä uusi konfliktimineraalien sertifiointisäännöstö on. Ja Euroopan parlamentti pyrkii tässä tekemään sitä, että se katsoo realistista, mistä on hyötyä ja mistä ei. Hyötyä on siitä, että pyritään vaikuttamaan koko tarjontaketjuun. Vain sillä tavalla voimme nähdä, mikä on kyseistä mineraalien alkuperä. Se merkitsee sitä myös, että meidän täytyy ryhtyä tiettyihin toimenpiteisiin Ja tämä liittyy myös näihin siisitneuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallathan on paljon vaativampi suhteessa konfliktimineraalien <clears throat> tarjontaketjuun. Nyt ole sitä mieltä, että olisi hyvä, jos saataisiin aikaiseksi harmonisointia eurooppalaisen ja yhdysvaltaisen lähestymistavan välillä, kun puhutaan tästä tarjontaketjusta? Kiitoksia. Thank you very much. Um, Kiitoksia oikein paljon. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten Jos komissio tai ulkosuhdehallinto haluaa sanoa, niin kaupan pääosastolta herra Singaratsu, äh, rouva Singaratsu, pyydän anteeksi. Haluaisitteko sanoa jotain? Minulle on vain annettu teidän nimenne. Haluaisitteko tässä vaiheessa sanoa jotakin? Anteeksi, minulle annettiin. Niin, te ette ole e esittäneet mitään erityistä keskustelua. Mm, eh, kysymystä me emme keskustele konfliktimineraalista täällä, vaan teemme sen täysistunnossa ensi viikolla, eikä myöskään eh, Rova Tisson ihmisoikeuspääosastolta halua esittää kysymyksiä. Meillä ei ollut kysymyksiä heille siis. Minulla on kysymys teille, tohtori Mukwege. Kun eh, kävin Kongossa vierailemassa sairaalassanne, haluaisin sanoa, olen, äm, Äh, kollegoille, että tämä oli kunnia äh, vieraita tässä sairaalassa. Tämä ei ole vain sairaala, joka äh, hoitaa naisia ja lapsia, jotka ovat koenneet seksuaalista väkivaltaa, vaan se on myöskin toivon ja rauhan tyyssiä. Se on paikka, jossa uudenlainen Kongo voisi olla olemassa. Ja siellä on suuria äh, kylttejä, joissa lukee sanokaa totuus, rohkaistaan ihmisiä kertomaan totuus, kertomaan se, mitä heillä on tapahtunut ja tällä tavoin löytää tie eteenpäin. Ja puhuitte ongelmista joidenkin EU-määrärahojen kanssa, koska ekopääosassa tällä hetkellä rahoittaa naisten hoitoa, niiden naisten, jotka kohdanneet seksuaalista väkivaltaa, mutta Ekon budjetti on suuren paineen alaisena. Me tiedämme sitä täällä valiokunnassa, vaikka olemmekin yrittäneet sitä vakauttaa. Ja nyt te halusitte saada rahoitusta kehityspääosastolta, jolla on pitkät tähtäimen näkemys rahoitukseen. Eko pääosaston tavan vuosittaista rahoitusta. Jos haluaa tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia, tarvitsee pitkän aikavälin rahoitusta. Minä olen nostanut tämän esiin komission Mitsan kanssa, eh, pyytänyt häntä ratkaisemaan nämä rahoituskysymykset. Jos haluaisitte tästä puhua, voitte, mutta varmasti meidän valiokuntamme voi eh, tätä eh, tarkastella, koska meidän tehtävänä on valvoa sekä DEFCON että EKON rahoitusta. Tämä on kuitenkin erittäin tärkeä hanke äh, ja e, se ei saisi menettää tukeaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. No, tohtori Mukwege, olette saanut paljon kysymyksiä, joten annan teille nyt puheenvuoron. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Vastaakseni kaikkiin näihin kysymyksiin, kenties aloittaa vastaamalla kysymykseen, joka minun mielestäni on perustavanlaatuinen. Te kysyitte kysymyksen, joka kaikkien pitäisi esittää. Se on perustavanlaatuinen. Uskon, että olette oikeassa. Ne toimet, mihin täytyy ryhtyä kysymys, joka me esittää, on se, että meidän täytyy tarkastaa ihmisten jokapäiväistä elämää, jokapäiväisiä kokemuksia. Ja kun paremmin niin hoidamme, tai olemme 15 vuotta hoitaneet seksuaalisen väkivaran uh, uhreja, me toimimme siellä kirurgeina, meillä on siellä leikkaussali, joskus teemme töitä 22 tuntia päivässä. Me teemme kirurgin työtä ja me saamme aikaan tuloksia. Mikäli sama potilas vielä toista kertaa, niin usein ei tarvita enää puhetta. Ensimmäisellä kerralla tehdään kaikki ihmisen auttamiseksi, hänet leikataan ja sitten pystytään korjaamaan se, mikä on tuhottu. Ja sitten kunhan tulee toista kertaa, kaikki on tuhottu. Ja tällä kertaa emme tällaisella rauhoittavalla puheella saa aikaan mitään. Ihminen, kun lähtee sairaalasta, se on siinä. Lapsi, joka syntyy raiskauksen myötä ja tulee äh, sairaalaan, kun äh, äiti on raiskattu, äiti tulee synnyttämään, silloin antaa kaikki hoito, mikä on tarpeellista, mukaan luettuna psykologinen apu. Ja sitten äidin tulee takaisin uudestaan ja lapsikin on raiskattu. Tuossa yhteydessä on niin vihdoinkin, viimi vähintäänkin ymmärtää, että on hätätilanteesta kyse. Nyt olisi pitänyt toimia nopeammin. Ja mikäli asiat ei hoideta kuntoon, perusasiat täytyy ensimmäisenä hoitaa kuntoon. Ja tuossa yhteydessä aloin lähteä pois leikkaussalista voidakseni puhua teidän kanssanne. Te teette päätöksiä. Teillä on mahdollisuus vaikuttaa. Teillä on mahdollisuus käyttää resursseja. Kehitysapuun määrättyjä varoja voidaan käyttää muullakin tavalla hätätilanteiden hoitamiseen. Hätätilat saattavat äh, muodostaa pitkän aikavälin hätätilanteiksi. Sanon tämän teille suoraan. Tämä liittyy myöskin tähän viimeiseen kysymykseen Aasinsillan kautta. Euroopan unionissa on yli 10 vuotta toiminut EKO, jonka kautta on voitu reagoida hätätilanteisiin. Tällä hetkellä tämä apu on alkanut vähentyä, mutta valitettavaa kyllä uhrien määrä ei ole vähentynyt päinvastoin. Joten emme voi jatkaa hätätilanteiden hoitoa hätäpas kerrallaan täytyy löytää tuon yleisiä ratkaisuja. Tämä sairaala, jossa toimin, kuten Rauha Pohjantakin totesi, on joutunut budjettileikkausten kohteeksi. Ongelma on se, että me joudumme tekemään valintoja sen suhteen, ketä hoidetaan. Eettisesti tämä on erittäin vaikea kysymys. Mikä tulee kaksi potilasta paikalle? Ja kumpikin on inkontinentti, taikka heillä on sukupuolissa, sukupuolielimessä virtsan putkessa tai peräkon alueella vammoja. Ihmisillä on fistuuli, joka on syntynyt raiskauksesta, niin hoidetaanko se sitten? Mikäli kyse on synnytyksen jälkeisestä tilanteesta tai vammasta, niin onko jälleen kerran kyse vakavasta, koska väkivallasta, koska nainen on saanut hoitoa ja nainen joutunut, ei ole saanut hoitaa, hän on joutunut synnyttämään kaikkia muuta kuin tavallisessa olosuhteissa ja tästä on synnyttämättä vamma, niin voidaanko tämmöinen naiselle sanoa, että he, hän ei pääse tähän väkivallan seuraamusten hoito ohjelmaan Valinta on valinteko erittäin vaikea. Naiset kärsivät samoista asioista, perästä asioista, ja he, yhteis, heidän yhteisönsä on heidät leimannut väkivallan sukupuolisen vuoksi. Ja kehityspolitiikan puolella täytyy pohtia sitä, kuinka voidaan kehityspolitiikkaan yhdistää se, että otetaan, pidetään huolta näistä naisista ilman syrjintää ja samalla voidaan taistella tällaisia ilmiöitä vastaan jo ennalta ja ennaltaehkäistä niitä niin, että tähän ei koskaan jouduta menemään. Ja lisäksi täytyy saada tukea Euroopasta, jotta voidaan jatkaa näiden naisten hoitamista syrjimättömällä tavalla. Niitä valintoja joudutaan tekemään. Uskon, että toinen kysymys oli sellainen, joka liittyi enemmänkin syihin, ja että syiden parissa pitäisi enemmän syötä ja estää syitä. Suuria ongelmia kyllä tunnetaan, mutta sitten kun sairas tulee sairaalaan, kaikki ne vammoinen, vammat ovat syntyneet konfliktialueella. Ei tämä ole riittävä reaktio konfliktiin, koska mikäli näin toimitaan, mikään ei muutu, sama vain jatkuu. Turvallisuustilanteessa täytyy saada muutoksia. Nämä muutokset ovat äärimmäisen tärkeitä. Mikäli uudistuksia ei saada aikaan syvällisiä sellaisia, niin aina painetaan samojen ongelmien parissa. Tänään nähdään ne seuraamukset, joita tulee konfliktialueiden tilanteista. Nyt ei ole voitu puuttua näiden aseellisten joukkojen toimintaan, kun heidän kohteena ovat lapset ja kokonaiset yhteisöt. Lapset otetaan väkisin armeijan ja heillä ei ole myöskään psykologista apua. Nämä lapset on vapautettu armeijasta, mutta vaikka ovat päässeet armeijasta, mikäli he eivät henkisesti pääse tästä kaudesta yli, tai eivätkä saa henkistä apua, tai tämä sama jatkuu, he eivät pääse täysin vapaiksi. Nyt kerta kaikkiaan täytyy saada aikaan uudistuksia, jos otetaan huomioon uhrit ja menneisyys, ihmiset, jotka ovat menneet armeijaan tai poliisiin suojellakseen siviilejä syiden analysointi on tarpeellista. Mineraalit eivät ole ainoa konfliktien syy kongodemokraattisessa tasavallassa, mutta mineraalit mahdollistavat sen, että konflikteja voidaan pitää yllä. Aseet ovat kalliita. Kaikki muukin maksaa. Armeijan ylläpitäminen maksaa rahaa, mistä rahaa tulee. Rahaa tulee näistä mineraaleista, minareen kaupasta. Mikäli tänä päivänä Euroopan, Euroopassa parlamentaarikot tähän puuttuisivat, ei kyse ole pelkästään kyse parlamentaarista ryhmien toimista, vaan kyse on humanitaarisesta kysymyksestä. Nyt pitäisi puhua ihmiskunnasta, jos me kaikki olemme mukana. Mikäli poliittiset ryhmät ymmärtäisivät tämän kysymyksen merkittävyyden, joka liittyy tähän toimitusketjuun ja sertifiointiin, niin hyvä, niin sertifiointikysymys, kaivosten sertifiointi mahdollistaisi sen, että tietäisi tarkalleen, kuka on toiminut ja missä olosuhteissa ja kenen kanssa yhteistyössä. Naisia on käytetty kaivoksissa töissä orjina ja mikäli he eivät suostu, he ovat jatkuvan uhkailun kohteena. Pitäisikö tällaiset olosuhteet hyväksyä? Tämä vie meiltä historiasta taaksepäin 200 vuotta. Kyse on suorastaan orjuudesta. Ihmiset pakotetaan kaivoksiin aseella uhaten. Ne, joilla on aseita, määräävät pakottavat ihmiset kaivoksiin toimimaan teollisuudessa. Ja mikäli on olemassa sertifiointijärjestelmä, sitä voidaan kattaa moniin tarkoitukseen. Erityisestikin uskon, että kansalaisyhteiskuntakin voisi tässä auttaa siirtän tilannetta. Eteläkivun tilanteessa Jabundassa olen tavannut kansalaisyhteiskunnan edustajia ja esimerkiksi puhunut ihmisten kanssa siitä, kuinka joki on ohjattu kulkemaan eri paikasta ja vesivarat on otettu käyttöön. Ihmiset eivät ole käyttää vettä. Minä olen varma siitä, että tuon kylän ihmiset viiden vuoden kuluttua kaikki sairastuvat kaiustaminan vuoksi ja emme voi sallia sitä, että ihmisiä katsotaan hyväksi ja heiltä pakotetaan elämään tällaisissa olosuhteissa vain hyödyn tavoittelun vuoksi. Valtavasti kukaan ei sertifioi tällaista toimintaa, kukaan ei valvoa sitä, kuinka nämä mineraalit on kaivettu, ja kukaan ei tutki tätä koko toimitusketjua. Kukaan ei tiedä, mistä mineraalit peräisin. Ja mikäli olisi sertifiointi, joka kohdistuisi koko toimitusketjuun. Tämä mahdollistaisi sen, että paikallisasukkaat saisivat enemmän työtä ja samalla voitaisiin varmistaa, että heidän perusoikeuksistaan pidettäisiin kiinni mukanottona vapaudesta tehdä sitä työtä, mitä haluaa, ilman että joutuu pakkotyöhön. Tämä vastaisi myöskin sen, että tiedettäisiin tarkalleen, mistä merot ovat peräisin ja että merot ovat puhtaita että alusta pitäen täytyy aloittaa koko ketju, täytyy saada valvoan kohteeksi. Ja kun puhun toimitusketjusta, uskon, että kysynnän ja tarjonnan laki on aina se sama. Tämä, minä en ymmärrä sitä, miksi mikä, vastaus, mikä on puhu sitä vastaan, että tämä toimitusketju ei olisi avoin? Ka- ka- ja kun tarkoitan, tarkastan siis puhelimia, kaikki voivat käyttää puhelimia, mutta siis kysyntää on aina näille mineraaleille. Mutta mitä täytyy tuottaa sellaisissa olosuhteissa, että voimme olla puhtain mielin ja tietää, että ihmisiä ei kirjoiteta niiden vuoksi. Minulla on puhelin ja minulla on sylimikro. Ja mutta se kun kävin kaivoksissa, en voinut, en voinut katsoa niitä lapsia, jotka tekevät orjatyötä kaivoksissa. Toimitusketjun valvonta mahdollistaisi sen, että me voisimme saada käyttöömme puhtaita mineraaleja, eikä tämä muuttaisi paljoakaan käytännössä. Tämän päivänä me vain tuemme näitä rikollisjoukkioita, jotka edelleenkin saavat voittaa pystyä tavoittelemaan hyötyä. Se mitä, se, mitä tulee markkinoille, on kuitenkin aina loppujen lopuksi samaa tavaraa. Tämä on erittäin tärkeä kysymys hoitaa kuntoon, koska loppujen lopuksi on tehty tutkimus pansissa sen osalta, mistä suunnalta naiset tulevat Pansin sairaalaan. Siellä havaittiin, että nämä naiset tulivat alueelta, joilla, joille on keskittynyt paljon näitä kaivoksia. meidän täytyy voida valvoa noita alueita ja valitettavasti kyllä tänä päivänä ei ole sellaisia sotilasjoukkoja, jotka valvoisivat noita alueita ja kaivoksia, joten nyt ei voida erottaa näitä kahta ongelmaa toisistaan. Kongo on valtaisan suuri ja täytyy kysyä, miksi juuri maan itäosassa on ongelmia. Kun rauhansopimus allekirjoitettiin, nämä rikosjoukkiot jotka tavoittelevat mineraaleja, jatkoi, että meidän konflikti pitäisi Natan kanssa ja maan itäosissa. Uskon, että vaikutussuhteet ovat selkeät. Mineraalit vaikuttavat koko tähän tilanteeseen, joka maassa vallitsee. Mitä turvallisuustilanteeseen tulee? Siitä voisi saada seuraavaa. Aujourd'hui, notre grand souci, c'est de voir une Meidän suurin huolenaiheenamme on se, että me emme voi verrata kuin kahta tilannetta. Nyt me näemme, mikä tilanne Kongon demokraattisessa tasavallassa on vallalla. Korruptio, huono hallinto. Hyvin monilla aloilla ei ole valtion viranomaisia ollenkaan, ei ole oikeusvaltiota. Ja näillä ehdoin ei ole mahdollista nähdä tulevaisuuteen, jollei ratkaista näitä ongelmia. Joka tapauksessa kyseessä on ongelma, joka huolestuttaa teitä täällä Euroopassa, mutta olen varma siitä, että kun saamme aikaiseksi sellaisen kaupankäynnin muodon, joka mahdollistaa sen, että ne ihmiset, jotka asuvat näillä vyöhykkeillä, saavat mahdollisuuden käydä töissä, saada palkkaa, jäädä kotiinsa, eivät he tule tänne teille maahanmuuttajiksi ja ota sitä riskiä, että kuolevat välimerellä. Mutta siellä nuorisolla ei ole enää toivoa. Ne ovat menettäneet kaiken toivonsa. Työllisyys Kongon demokraattisessa tasavallassa on aivan epänormaalia kysyä, että missä työskentelet. Paremminkin pitäisi kysyä, että onko sinulla työtä. Diplomista ei ole mitään hyötyä. Tämän kaltaisessa tilanteessa minusta meidän täytyy antaa tähän vastaus, tarjota mahdollisuus nuorisolle, jos he haluavat hyödyntää olla kaivoksilla, he pitää saada siitä myös palkkaa. Me tiedämme, että siellä on paljon ihmisiä, jotka ansaitsevat 26 dollaria kuussa koko perhe. Mm. Näissä olosuhteissa he usein matkaavat Etelä-Afrikkaan tai jonnekin muualle tuntemattomaan paikkaan. Me emme saa ratkaisua, jos ettyä vaaleja, jotka ovat uskottavat, jotka mahdollistavat sen, että kansalaiset voivat ottaa kantaa, ja että Euroopan unioni voi meitä tässä suhteessa auttaa. Se voi esimerkiksi auttaa kansalaisyhteiskuntaa, jotta tämä puolestaan voi tiedottaa asioista, puhua kansalaisten kanssa, jotta ne naiset, jotka nyt jo tekevät paljon hyvää yhteiskunnalle, valitettavasti useat naiset kuitenkin jäävät järjestelmän ulkopuolelle, koska he ajattelevat, että politiikka on likaista, se ei ole meitä varten. Eli he luopuvat siitä, vaikka he tekevät aivan ihaltavaa työtä erilaisissa yhdistyksissä. Ja me olemme sitä mieltä, että ehkä Euroopan unioni voi auttaa meitä tässä suhteessa, että saisimme mahdollisimman paljon naisia osallistumaan poliittiseen toimintaan maassamme. Tämä voi todella saada aikaiseksi muutoksen, sillä kun katsotaan, mitä naiset tekevät yhdistyksessä, olemme aivan varmoja siitä, että heidän pitäisi olla myös siellä, missä päätökset tehdään, ja tämä voisi saada aikaiseksi valtavan muutoksen se on nähtävissä, sillä nyt jo korruptiotorjunnassa torjunnassa olisi äärimmäisen tärkeää se, että voitte auttaa meitä viemään eteenpäin naisia poliittisiin asemiin, jotta voitte auttaa meidän maatamme pääsemään tästä korruptiosta ja ankeudesta, jota se voi hyödyntää kaikkia kehityspotentiaaliaan. Toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiin. Kyllä, luulen todellakin, että olette. Teidän eh, vastauksenne ovat hyvin selkeitä ja osoittavat, kuinka valtaisia haasteita ne on. Ennen kuin päätän kokouksen, annan puheenvuoron Louis Michelille, jos haluatte kommentoida vielä muutamia minuutteja aikaa. Aivan lyhyesti vain. En voi muuta kuin tukea sitä, mitä tohtori Mukwege juuri totesi. Pidän puheenvuoron erittäin osuva. Meidän keskuudessamme on suuri konsensus, melkoisen suuri konsensus siitä, että nyt täytyisi ottaa pakollinen valvontakonflikti mineraalien kohdalla käyttöön, mutta tässä voitaisiin mennä hieman pidekin. Uskon, että mikäli halutaan harjoittaa valvontaa ja esittää velvoitteita, tämä täytyy hoitaa sellaisella tavalla, että kaikkien mineraalien, kaikki mineraalit saadaan tämän piiriin alusta loppuun koko ketju. Jotkut yritykset pystyvät muuten ohittamaan tätä järjestelmää, millainen alkuperä jää silloin hämärän peittoon. Meidän on vaikea saada vakuuttuneiksi tiettyjä parlamentaarikkoja asiasta. Jotkut elementit kussakin poliittisessa ryhmässä eivät ymmärrä, kuinka tärkeää koko ketjun valvonta olisi alusta loppuun, aivan lopputuotteeseen saakka. Tietystikin tämä edustaisi sitä, että jalostajat ja valmistajat kunnioittaisivat tietystikin mineraalin alkuperään varmistamissääntöjä ja varmistaisi, että viinat ovat puhtaita mitä Afrikassa usein tapahtuu ja mikäli tuntee Afrikan ongelmat niin kuin te varmasti tunnette, että teillä on paljon kokemusta, niin useinkin törmää tämän kysymyksen. Ja on aivan perustavanlaatuisen tärkeää välttyä siltä, että ohimennen rahoitamme näitä konflikteja, koska tästä tulee katastrofaalisia seuraamuksia. Ja te, joka joudutte korjaamaan tämän katastrofin jälkeä, jälkeen joudutte sitten tästä kantamaan taakan, takaa. I mean, we... Kiitoksia Louis Michel, kun kuunnelet teitä tohtori Mukwege, niin meillä on kehityspolitiikan äh, periaate, joka on johdonmukaisuus. Politiikan alojen täytyy kuulua, sopia yhteen. Me emme voi yhdessä valiokunnassa puhua kehityksestä, jos toisessa valiokunnassa emme hyväksy sopivia toimia, että kehitys voi tapahtua, joten ymmärtääkseni jo ensi viikolla äänestämme konfliktimineraaleista, joten teemme päätöksen tuosta asiasta silloin. Näistä muista asioista, joista puhuitte, haluaisin vain sanoa, että te oikein hienosti kerroitte kollegoille sen, minkä kerroitte minulle Kongon demokraattisessa tasavallassa liittyen panssi sairaalan rahoituksen. Huomaan, että kollegat nyt ymmärtävät asian. Tulemme varmasti asiaa käsittelemään näin tuolta EPP-ryhmän ja muutkin ryhmät. Yritämme katsoa tätä Ekodefkon rahoitusta ja yritämme löytää ratkaisua. Emme voi hyväksyä sitä, että yksi nainen saa hoitoa, koska hänet on raiskattu, mutta toinen ei saa hoitoa, koska hän on joutunut synnyttämään hirveissä olosuhteissa. Tähän on löydettävä ratkaisu. Ja tämän valiokunnan puheenjohtajuuden lisäksi olen myöskin yhteispuheenjohtaja valiokunnassa, joka vastaa vaalitarkkailusta ja demokraattista tuesta. Ja kuuntelin huolella sen, millaista tukea demokraattiselle tasavallalle voitaisiin antaa vaaleissa ensi viikolla, että luotaisiin sellainen ilmapiiri, että kaikki voivat osallistua vaaleihin ja meillä on rauhallinen vaaliprosessi, että me palaa taas 90-luvulle. Täällä on kollegoita, jotka ovat olleet näissä asioissa mukana, jotka myöskin huolehtivat nimenomaan vaalitarkkailusta. Kiitoksia siitä, että tulitte tänään tänne. Olette antaneet meille paljon ajattelemisen aihetta ja myöskin tunne vastuussa. Usein valiokunnassa meillä on sellainen, me jotenkin etäännymme siitä, mistä puhumme, puhumme teknisistä kysymyksistä, mutta me emme saa unohtaa, että se mitä me teemme, se vaikuttaa ihmisten päivittäiseen elämän paikan päälle. Olette sen meille tänään osoittaneet, joten pyytää sitä kaikki kiitätte tohtori Mukvegia siitä, että hän pääsi tänään paikalle. Kiitoksia oikein paljon. Thank you. And, um, before... Ja ennen kuin päätän kokouksen, haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että tänä iltana esitetään useampia elokuvia, jonka Saharov-palkintoyksikkö näyttää. Ja yksi näistä elokuvista kertoo Kongon demokraattista tasavallasta. Tohtori Mukwege on siellä, se on kello 6.30 parlamentaariumissa, esitetään ja tämä elokuva kertoo koulutuksessa Kongon demokraattisessa tasavallassa, joten kollegat voivat sinne parlamentaarion kello 6.30 tulla. Kiitoksia kaikille, kiitoksia, että tulitte ja puheenjohtaja ystävästi kiittää myös tulkkeja.